Karho on valittu 27. huhtikuuta 2015 lähtien Suomen eduskuntaan. Me onnittelemme Roja Reen ja Terho heidän valinnastaan, mutta jäsenyys kansallisessa parlamentissa ei ole yhteensopiva Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa artiklan 7 kohta 2 mukaisesti Euroopan parlamentin suorista vaaleista, joten